Boris Ortfe on pyytänyt, että hänen parlamentaarista koskemattomuuttaan suojeltaisiin liittyen Pariisissa käynnissä olevaan tutkintaan. Ja artiklan 7 kohta 1 mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty oikeudellisten asioiden valiokuntaan. Artiklan 87a 6 nojalla valiokuntien puheenjohtajien kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut minulle, ettei vastalauseita ollut suositukseen.